kärjessä eh, ja pitäisi keskittyä myös maaseutualueisiin. Euroopan parlamentti on vaatinut sitä, että perustettaisiin energiatehokkuusrahasto, eh, kuten ehdotettiin 2007. Kiitos. Paljon kiitoksia esittelijälle. Päätän keskustelun tähän. Äänestys toimitetaan huomenna. Arvon kollegat, esityslistan mukaan seuraavaksi lähdemme käsittelemään kollega Mandersin mietintöä aiheesta tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät. Onko esittelijä paikalla? Hyvä kollega Manders, teillä on neljä minuuttia aikaa esitellä mietintönä. Kiitoksia herra puhemies. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia heidän yhteistyöhalukkuudesta viime aikoina ja minä todellakin toivon, että huomisen äänestyksen jälkeen voimme jatkaa siitä, mihin jäimme aikanaan, eli että me parlamentin puolelta puhumme yhteen ääneen kansalaisten puolesta. Ja minä olen toiveikas sen suhteen. Komission ehdotus tekstiilituotteiden merkitsemisestä on hyvä asia. Minä viittaan tässä myöskin kollega Montin mietintöön, jossa sanotaan, että Euroopan ongelmat liittyvät lähinnä direktiivin täytäntöönpanoon, koska täytäntöönpano tapahtuu jopa 27 maassa. Minä olen aina kannattanut asetusratkaisumallia ja toivoisin, että komissio käyttäisi yhä enemmän asetuksia. Asetuksen tavoitteenahan on saattaa markkinoille uusia kuituja nopeammin ja sitä ajatusta tukevat myöskin sisämarkkinavaliokunnan edustajat, sillä me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi optimoida sisämarkkinoiden toiminta. Lisäksi olemme pyrkineet toimimaan siten, ja tämä liittyy suoraan kansalaisiin, Eli että vaatteita merkittäisiin yksinkertaisemmalla tavalla, esimerkiksi käyttämällä eurooppalaista standardointimenettelyä. Me tiedämme, että se ei ole helppo tehtävä. Tästäpä syystä olemme toimittaneet tutkimuksen, olemme katsoneet, että voidaanko tällä saavuttaa lisäarvoa, eli että vähemmällä tiedolla annetaan enemmän tietoa käyttöön käytännössä. Eli enemmän tietoa olisi esimerkiksi netin kautta saavutettavissa, mutta että merkinnästä löytyisi ne keskeisimmät tiedot. Eli näin voimme välttää, että jokaisessa vaatekappaleessa on hillittömän kokoiset tuoteselosteet. Tämä tapaus, tilanne muun muassa ravitsemusalalla. Minä toivoisin siis komissiolta yksinkertaistettuja merkintöjä tekstiilituotealalla. Kuluttajat ovat tietenkin oikeutettuja saamaan tietoa, perustietoa siis, eli heidän pitäisi tietää, mitä he ostavat, mistä raaka-aineista se on tehty ja missä se on valmistettu. Kyllä kansalaisilla on oikeus ostotilanteessa saada tätä tietoa käyttöönsä. Tämähän liittyy suoraan epäreiluihin äh, kaupankäyntimenettelyihin. Yksinkertaistettua tietoa ja mikäli kansalaiset haluavat enemmän tietoa käyttöönsä, niin pyynnöstä sitä on heille toimitettava. Ja komission pitää varmistaa, miten tämä tieto voitaisiin parhaiten välittää kansalaisille. Ehdotuksia on laadittu erinäisiä ja me uskomme, että kun olemme jo käsitelleet lelujen turvallisuutta, niin tämä ajatus pitäisi ottaa käyttöön myöskin vaatetusalalla. Lisäksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on yksi tarkistus, jossa kysytään, että onko kansalaisilla oikeus saada tietää, onko tuotteessa käytetty eläinperäisiä tuotteita. Me olemme sitä mieltä, että kyllä. Lisäksi olemme pohtineet tätä Made in-kysymystä. Jo vuonna 2005 komissio teki oman ehdotuksensa ja me kopioimme oikeastaan sanasta sanaan tämän komission ehdotuksen ehdotukseemme ja toivomme, että koko parlamentin tuella neuvostokin tämän hyväksyy positiivisessa hengessä ja toivoisin todellakin, että neuvosto tekisi yhteistyötä komission ja neuv- parlamentin kanssa, jotta löydetään kompromissi, joka parantaa asetusta entisestään ja näin kuluttajia autettaisiin saamaan käyttöönsä vielä parempaa tietoa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana komission puolesta komission jäsen Tajani, olkaa hyvä. Se, signor presidente, prima... Kiitoksia puhemies. Ennen kuin mennään tämän pidemmälle, niin haluaisin e, ilmaista järkytykseni siitä ja pahoitteluni siitä, että kaksi sotilasta kuuli tänä aamuna Afganistanissa Euroopan unionin sotilaita. Ja eh, sitten eh, tämä tekstiilin, eh, tekstiilimerkintä. Alun perin haluttiin parantaa lainsäädäntökehystä, joka meillä on, ja pyrittiin yksinkertaistamaan tekstiilinimikkeitä mm, ja merkintöjä. Tässä halutaan innovaatioita tekstiilisektorille ja on tärkeää, että kuluttajat saavat näitä uusia tuotteita, joissa on uusia kuituja, he saavat niitä nopeammin. Tämän alan yritykset eivät ole pelkästään tekstiiliteollisuutta, vaan mukana on muita aloja. Haluaisin kiittää myös sisämarkkinavaliokuntaa siitä, että 8.4. hyväksyttiin mietintö. Erityisesti haluaisin kiittää esittelijää, herra Mandersia ja varjoesittelijöitä yksin, yksityiskohtaisesta työstä, jota he ovat äh, tehneet. Ja se on johtanut äh, vilkkaaseen keskusteluun aiheesta. Kun annoimme tämän ehdotuksen äh, lainsäädännön yksinkertaistamiseksi, niin alkuperäisessä tekstissä äh, komissio äh, antoi oman ehdotuksensa niin, että se otti huomioon monia valiokunnan ehdotuksia. Myös tarkistukset äh, ovat sellaisia, että niissä pyritään laajentamaan soveltamisalaa. Ja äh, tässä keskustelu äh, jatkuu vielä ja meidän täytyy katsoa, mitkä tarkistukset voidaan hyväksyä. Yksi näistä tarkistuksista liittyy tähän meidin merkintään. Se ei ollut osa komission alkuperäistä ehdotusta, mutta tämä kiinnostaa erityisesti kuluttajia. Ja Parlamenttihan on aina toiminut hyvin aktiivisesti näissä asioissa. Tarkistukset, joita on tästä asiasta esitetty, ne liittyvät komission 2005 uudistuksiin alkuperäsäännöissä monissa tuotteissa, mukaan lukien tekstiilit. Ja olen painottanut valiokunnan kanssa käydyissä kokouksissa, että tämä pätee myös ei-tekstiilikomponenttien merkintöjä, jotka ovat eläinperäisiä. Myös muita tarkistuksia, esimerkiksi tarkistus 19 on tullut esiin ja me olemme jo pyrkineet laajentamaan tätä kaikkiin tekstiilituotteisiin. Ja se tarkoittaisi sitä, että nämä poikkeukset, voi olla, että poikkeusten määrästä tulee liian suuri. Ja kun mietitään, miten tekstiiliala kehittyy Euroopassa, jos nyt kaikki nämä asiat jätetään poikkeuksiksi. Siinä mennään ehkä liian pitkälle. Ja sitten 63 siinä halutaan äh, jättää lelut ulkopuolelle, mutta ottaisin esiin, että tärkeää äh, lelujen osalta on turvallisuus ja asiaa äh, tarkasteltiin hyvin pitkällisesti sekä parlamentissa että neuvostossa ja meillä on olemassa jo leluturvallisuus lainsäädäntö ja jos nyt lisätään tällä tavoin hallinnollista taakkaa, se ei olisi suhteellista. Ja nyt voimme tarkastella myös sitä, miten keskustelua käydään eri sidosryhmien kanssa. Ja näissä keskusteluissa on nämä samat asiat otettu esiin. Haluan kiittää teitä ja me kuuntelen mielelläni kommentteja, joita esitätte. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ryhmien puolesta ensimmäisenä kollega Komi, EPPn puolesta kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Monet kiitokset puhemies, hyvät kollegat. Tekstilituotteet ovat Euroopan markkinoiden avainalalla. Komission ehdotus on optimaalinen perusta mm, normatiivisten puitteiden yksinkertaistamisessa, mikä jäsenvaltioissa on voimassa. Mitä tulee avoimuuteen ja oikeudellisiin määräyksiin ja tekstiiliteollisuuden mahdollisuuksiin, meidän työssämme parlamentissa on varsin hyvin mahdollistettu se, että alkuperäistä voimassaoloaluetta laajennetaan myös sellaisiin tuotteisiin, joita emme pidä välttämättöminä. Mutta siitä huolimatta haluaisin muistuttaa teitä siitä, mitä alkuperämääräyssäädökset ovat tähän mennessä olleet. Tässä ehdotetaan kahta eri tyyppiä. Pakollista, joka on kolmansista maista tuoduissa tuotteissa, niin kuin jo vuonna 2005 sanottiin, joskin neuvosto on tässä jäädyttämässä tätä tai estämässä. Ja toinen sitten koskettaa jäsenvaltioiden tuotteita. Ja tässä tapauksessa on kaksi tavoitetta ja Tärkeintä, tärkein tavoite on se, että opitaan tuntemaan tuotteiden alkuperä. Kuluttajien pitää kyetä tekemään tietoinen päätös ostaessaan tekstiilejä. Ja mitä tulee ilmaisuihin, jotka ilmaisevat alkuperämaan, niin Siinä pitää pyrkiä välttämään myöskin se, että mm, selosteessa olisi väärää informaatiota tai sellaista informaatiota, joka johtaa harhaan kuluttajia. On tarkoitus myöskin suojella pk-yrityksiä näillä määräyksillä, koska on siis varsinkin niitä, jotka ovat päättäneet pysyä jäsenvaltioissa. Me haluamme äänestyksessä ilmaista Euroopan parlamentin selkeän kannan ennen kaikkea ajatellen sitä poliittista yksimielisyyttä, joka kolmen suuren ryhmän kesken on saavutettu. Ja haluaisin sanoa, että varjoesittelijöiden ja esittelijän työ on ollut erinomaista. Ja vaikka varjoesittelijät kuuluvat eri ryhmittymiin, niin se on, meille yhteistyö on onnistunut ja siksi meidän mielestämme tämä määräys olisi tai säädös olisi erityisesti kuluttajien edun mukaista Euroopan maissa ja siksi toivon, että me äänestyksessä huomenna annamme selkeän signaalin komission ja neuvoston suuntaan. Oikein hyvä. Monet kiitokset hyvästä yhteistyöstä. Next speaker is Madame. Kiitoksia kollega Komi. SD-ryhmän puolesta kollega Salle Mose, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin myöskin kiittää herra Mandersia ja varjoesittelijöitä oikein hyvästä yhteistyöstä. Mitä tulee tähän tekstiiliasetukseen, niin se on välttämätön ja hyvä ehdotus. Ja siinä on erittäin hyvä tarkoitusperä, kun harmonoidaan tai halutaan harmonoida säädöksiä tekstiilimarkkinoilla. Se merkitsee myöskin sitä, että me sosiaalidemokraatit tuemme tätä ehdotusta kokonaisuutena katsoen. Mutta Tällä ehdotuksella ei kuitenkaan pitäisi olla etua pelkästään yksipuolista etua, vaan sen, sen ei tule olla eduksi pelkästään teollisuudelle, vaan siitä pitää olla hyötyä myöskin kuluttajille. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että kuluttajat saavat selkeää informaatiota niistä kuiduista ja niistä tekstiileistä, mitkä he valitsevat. Siksi me haluaisimme sataprosenttisen sisällysluettelon tuoteselosteeseen mutta kuitenkin me haluamme sanoa, että haluamme, että pitäisi yleisesti tutkia mm, tekstiilimerkintöjä EU-ssa. Uskon, että on hyvin tärkeää EUn kuluttajille tietää, mitä tekstiilit sisältävät, onko, mm, missä se on tuotettu, onko siinä sellaisia kuituja, jotka saattavat aiheuttaa allergioita ja myöskin Mm, nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat arvokkaita kuluttajille tulevaisuudessa ja siksi meidän mielestämme näitä sosiaalisia arvoja pitäisi myöskin tutkia tarkemmin eh, ja siten, että tekstiileistä on etua myöskin kuluttajille ja siksi me olemme tukeneet myöskin eh, tätä ehdotusta ja siksi henkilökohtaisesti eh, minusta pitäisi tutkia myöskin vaatteiden kokoja. Olisi hyvä, jos vaatteiden koot olisivat samoja koko sisämarkkina-alueella. Eli kuten sanottua, me sosiaalidemokraatit tuemme tätä ehdotusta ja me toivomme, että siitä on etua myöskin teollisuudelle ja erityisesti kuluttajille. Kiitoksia. Our next speaker is... Paljon kiitoksia seurana kollega Rinaldi Alden puolesta. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Cari colleghi, c'è Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen ja hyvät kollegat. Me voimme vain olla tyytyväisiä esittelijämme työhön. Hän yrittää saada järjestystä tähän kakofoniaan, joka vallitsee globalisaatiossa. Meitä kiinnostaa kaikkia merkintäkysymys, pakolliset merkinnät, sisämarkkinavaliokunta, johon itse kuulun, suosii sitä ja varjoesittelijänä olen tehnyt työtä Muscardinin kanssa. Tämä Mandersin mietintö ennakoi osittain meidän työtämme, koska tällä hetkellä jo me työskentelemme globaaleilla markkinoilla ja me tiedämme, että nämä merkinnät ovat olemassa Yhdysvalloissa, Meksikossa, Kiinassa, Japanissa, mutta meillä niitä ei ole. Tässä on siis tietty raskas asymmetria ja se, siitä kärsivät sekä tuottajat että kuluttajat ja tämä puute pitää kyllä korjata. Tämä pätee tuottajiin, Jotkut ovat myös turvallisuusuhka, niin kuin tässä jo painotettiin. Ja tässä tekstiilien alkuperäkartta on hyvin painottunut. Me elämme tällä hetkellä aika sekavassa tilanteessa silloin kun tuottajalle on sopivaa, hän merkitsee alkuperän, mutta jos ei ole hyvä myyntiargumentti, niin hän ei merkitse sitä. Tai sitten hän laittaa merkinnän, jos halutaan viedä esimerkiksi Japanin markkinoille tai Aasian maihin. Edustaja Manders työskentelee sisämarkkinavaliokunnassa ja siellä yritämme saada mahdollisimman laajaa tukea, jotta saamme aikaan selvyyttä tälle alalle. Kyllä. Paljon kiitoksia seuraavana vihreiden puolesta kollega Ryylä, olkaa hyvä. Monet kiitokset puhemies haluaisin nimenomaan sanoa, että olen samalla kannalla kuin edeltävä puhuja. Me olemme tyytyväisiä siihen, että tehdään työtä tämän alan puitteissa ja haluaisin myöskin kiittää esittelijää, mutta siitä huolimatta en loppujen lopuksi ole samalla kannalla hänen kanssaan, emmekä huomenna pysty kaikissa kohdin olemaan hänen kanssaan samaa mieltä. Haluan korostaa, että mistä on kyse. Me kaikki haluamme selkeän tuoteselosteen. Me kaikki olemme sitä mieltä, että meidän täytyy vaatia neuvostolta eh, sitä, että mm, saamme selkeän alkuperämerkinnän. Eh, me olemme, mm, neuvosto on sitä jumiuttanut jo vuosien ajan. Ja jos ajatellaan, miten tähän päästäisiin. Minä itse olen esimerkiksi allekirjoittanut sellaisen vaatimuksen, että direktiiviä pitäisi uudistaa, mutta tässä direktiivissä on tietty tarkoitus. Sen tarkoitus on huolehtia avoimuudesta. Jos ajatellaan uudenlaisia kuituja ja materiaaleja ja tarjota kuluttajille turvallisuutta. Ja me olemme sitä mieltä, että jos tätä direktiiviä laajennetaan sen sovellusalalla, niin saadaan sama äh, aikaan kuin viime kerrallakin, kun pyrimme saamaan Made aikaan. Ja neuvostossa sitä taas jumiutetaan. Me tuemme kaikkia muita toimenpiteitä Made in alalla. Siitä ei ole kyse. Me olemme myöskin tässä kumppaneina, mutta meistä on väärin, että tämä säädös, että sitä käytetään väärin, ja silloin me emme voi sitä hyväksyä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Haber. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra puhemies puhun tänään ryhmäni varjo esittelemme Rova McClarkin puolesta. Hänkin on tehnyt paljon työtä tämän asiakirjan tiimoilta. Haluaisin muistuttaa teitä kollega Ryylen sanoista. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että miten alkuperämerkintä kysymystä tullaan käsittelemään. Ehdotuksethan sanovat, tai ne ovat parannus, oiva parannus tässä todellakin on kyse perusajatuksista, kuitukoostumuksesta, merkintöjen selkeydestä ja niin poispäin. Esittelijä tosin ei kuitenkaan mainitse, että tämä olisi keskeinen sisämarkkinadirektiivi tai kuluttajansuojadirektiivi lainsäädäntöä yksinkertaistamalla. Eli mahdollistamalla, että uusia nimityksiä ja uusia tuotteita voidaan nopeutettua menettelyä käyttäen tuottaa markkinoille. Me voisimme ottaa standardointipuolella käyttöön parannettua toimintaa ja minä uskon, että sitä kautta teollisuus voisi säästää paljon rahaa ja kansalaiset voisivat hyötyä tästä. Mutta nyt herääkin kysymys, jonka haluaisin esittelijälle esittää. Nämä hyödyt, olemmeko valmiita vaarantamaan niitä toimimalla siten, että me kierrämme tämän alkuperäkysymyksen? Komissio on tehnyt oman ehdotuksensa monilla tuotealoilla ja minun mielestäni meidän tulisi olla tarkkana, ettemme sitten vesitä näitä hyviä puolia. Monet, monien asioiden suhteen olen esittelijän kanssa samaa mieltä, mutta joidenkin asioiden suhteen hän menee liian pitkälle ja tämä on liian tilkkutakin omainen tuote. Toivottavasti hän huomioi tämän huomista äänestystä silmällä pitäen. Eli me haluamme tuottajille ja kuluttajille selkeää hyötyä. Se vaatii poliittista viestiä, mutta meidän ei tulisi kuitenkaan jarruttaa tätä prosessia. Kiitoksia. Madams. Kiitoksia kollega Haber. Seuraavana kollega Svensson, olkaa hyvä. Olmaan. Kiitoksia puhemies jotta kuluttajat pystyisivät tekemään oikeita valintoja ja käyttämään omaa valtaansa kuluttajana, niin tietenkin vaaditaan myöskin informaatiota. Siksi olen sitä mieltä, että tämä mietintö on ensimmäinen tärkeä askel, jotta tekstiilit merkittäisiin niin, että siinä on alkuperämaa ja kaikki, mitä tuotteeseen liittyy. Minusta kuluttajana meillä on oikeus tietää, ne tietää. No, tässä on mahdollisuus myöskin vaatia, että tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen komissio menee pidemmälle ja antaa kuluttajalle enemmän tietoa. Eli pitäisi antaa myöskin hoitoohjeet ja terveysvaroitukset niin, että ei tarvitse alistua sellaisille tuotteille, jotka saavat aiheuttaa allergioita. Ja haluaisin sanoa, että kuluttajat usein kokevat sen, että sisämarkkinasäädökset asettavat yritykset ja teollisuuden ensisijaisen asemaan mutta minä olen sitä mieltä, että on korkea aika asettaa kuluttajat etusijalle sekä kuluttajat että vakavamieliset yritykset ansaitsevat sen. Kiitos. Kiitos. Seuraavana kollega Earl of Dartmouth, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Puhemies, tässä mietinnössä kuvataan seuraavasti erittäin tekninen toimenpide, jolla ei ole poliittisia vaikutuksia. Euroopan komissio ei koskaan tuhlaa hyvää kriisiä ja niinpä Euroopan parlamentti on myös pyrkinyt käyttämään teknisiä eh, mietintöjä, eh, jotta parannetaan eurooppalaista supervaltiota. Siinä sanotaan, että eh, yhdistyneen kuningaskunnan UKIP-puolue painottaa tätä asiaa, mutta kuitenkin tässä halutaan yksinkertaistettua lainsäädäntöä, jossa ne viedään yhteen kolme direktiiviä. Siitä huolimatta me olemme täysin tätä toista osaa vastaan, varsinkin tarkistus 58, jossa on uusia merkintävaatimuksia, joita otetaan käyttöön unionin tasolla. Ja erityisesti tämä ehdotus EU-laajuinen yhtenäinen merkintäjärjestelmä vaatteille ja jalkineille. Meillä on aivan pätevä merkintäjärjestelmä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja se on täysin erilainen kuin Manner Euroopassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sitä ymmärretään ja sitä käytetään eikä sitä pitäisi muuttaa EU-laajuiseksi järjestelmäksi. Jälleen kerran Euroopan parlamentin esittelijä pyrkii käyttämään tällaista teknistä toimenpidettä, jotta edistetään epädemokraattisia tavoitteita Euroopan supervaltiossa. Kiitos. Seuraavana kollega Martin, olkaa hyvä. In tausenden tuhansissa keskusteluissa viime vuosikymmenten aikana, kun on puhuttu globalisaatiosta, niin päädytään sellaiseen kohtaan, jossa kiinnostuneet kuulijat kysyvät, että mitäs nyt tehdään? Ja silloin aina herää kuluttajan valta, tulee esiin. Eli siellä, missä hän pystyy tekemään päätöksen, eli ostosten kohdalla, niin sinne se tie on tarpeettoman kivinen jos ajatellaan tekstiilien kohdalla erityisesti, mutta minusta puuttuu komissiolta rohkeutta, hyvät kollegat. Mm, ette varmaan ihmettele, että puhuttelen heitä ensin. Miksi emme ole pyrkineet sosiaalisen hyvyysmerkin suuntaan. Miksi käytetään tätä, miksi ei käytetä sitä ihanteellista eh, välinettä, jossa saataisiin aikaan avoimuutta, että kuinka paljon mitäkin kuitua on. Miksi aina valitetaan, että ei ole riittävästi työpaikkoja ja emmekä kuitenkaan selvitä kuluttajalle, että mitä hän todella ostaa, niin että hän pystyisi sen selkeästi havaitsemaan. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana kollega Hanslik, mutta en näe häntä kylläkään nyt täällä. Joten seuraavana puheenvuoron saa kollega Gebhardt. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvä kollega Manders. Haluaisin kiittää teitä erinomaisesta työstä tämän asetuksen tiimoilta. Haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijää hänen tekemästään työstä. Kysehän on sinänsä teknisluonteisesta tekstistä, niin kuin täällä on useampaan otteeseen sanottu, mutta se pitää sisällään monia kauaskantoisia kansalaisten elämään vaikuttavia tekijöitä. Kysehän on uudenlaisten kuitujen käyttöön otosta Euroopan unionin markkinoilla. Kyllä me haluamme, että semmoinen olisi mahdollista. Se pitää paikkaansa. Kyllähän komissio on sillä sen suhteen oikeassa, mutta ei noin vaan, vaan tarkastustoiminnan kautta, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset voivat nauttia kuluttajan suojasta, josta me aina puhumme. Tästäpä syystä on tärkeää valvoa esimerkiksi tuotteiden allergeenisia vai tekijöitä, mutta se edellyttää myöskin selkeitä merkintöjä, jotta kansalaiset, jotka, niin kuin me sanomme, ovat itsevaltaisia, voivat tehdä oikeita päätöksiä. Tässä yhteydessä täytyy sanoa, että en ole kollegoitteni kanssa samaa mieltä. Hehän sanoivat, että alkuperämerkintä pitäisi jättää nyt soveltamisalan ulkopuolelle. Mielestäni on tärkeää muistaa, että kansalaiset haluavat tietää, mistä nämä kuidut ovat peräisin tai mistä nämä tekstiilit ovat peräisin. Eli mikä on tämän tuotteen tausta ja taustoihin kuuluu myöskin se, millä tavalla tuotteet on tuotettu. Onko käytetty lapsityövoimaa tai joissakin valtiossa jopa orjia Orjuuttahan esiintyy vielä joissakin maissa ja kyllä kansalaiset, ainakin jotkut, haluavat tietää tähän liittyvää, jotta he voivat tehdä sitten valistuneita päätöksiä. Tiedän, että asetuksen tehtävänä ei ole hoitaa tämä asia, mutta kyllä meidän tehtävänämme on käsitellä tätä asiaa siten, että me muistutamme neuvostoa asian tärkeydestä ja että painostamme heitä muistamaan, että vuoden 2005 teksti, jonka sisältö liittyy myöskin alkuperämerkintöihin, saatettaisiin voimaan, joten kyllä meidän pitäisi pitää tätä painostustaktiikkaa yllä, jotta loppujen lopuksi saamme aikaiseksi kunnollisen asetuksen, joka miellyttää myöskin kansalaisia, koska he varmaan ovat sitä mieltä, että tätä he juuri meiltä parlamentaarikoilta kaipaavat. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Henin, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Äh, teo, tekstiiliteollisuus on sellainen ala, jossa äh, työpaikat ovat kärsineet, työntekijät ovat kärsineet. Siinä on äh, dumppausta ja tekstiilialalla sitä on harrastettu. Tällä hetkellä on ainoastaan muutama korkean teknologian tehdasjäljellä Ja tämä johtuu siitä, että on menty eteenpäin teknologisesti näissä nousevissa maissa, joissa eurooppalaiset firmat rahoittavat tuotantoa. Niinpä on menetetty tekstiiliteollisuuden osaamista. Ja siitä syystä eh, tämä sosiaalinen etiketöinti painotaan sitä ja pitäisi valita sellaiset tuotteet, jotka, eh, jotka eh, tehdään niin, että noudatetaan terveys- ja turvallisuusnäkökohtia myös työntekijöiden osalta. Tällä tavoin voidaan torjua väärennöksiä ja näin voidaan torjua kaiken kaikkiaan väärentämistä. Tässä tarvitaan yhteisen toimia, mutta ilman poliittista tahtoa niin kaikki maailman merkintäjärjestelmät eivät muuta tätä asiaa mihinkään. Kiitos. Kiitos. Seuraavana kollega Rosbach, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tekstiiliala kehittyy suunnattomasti. Uusia, markkinoita ja uusia kuituja tulee markkinoille koko ajan. Ja valitettavasti kuitenkin suuri osa tuotteista tuotetaan sellaisissa maissa, missä ei ole minkäänkään näköistä tuotevalvontaa. Ja me olemme huolehtineet siitä, että elintarvikkeiden ja lääkkeiden kohdalla on riittävät tuoteselostet, mutta ei tekstiilien kohdalla. Ja nyt pitää keskittyä, olen samaa mieltä komission kanssa ja puheenjohtajan kanssa siitä, että tuotteiden ja vaatteiden ja kenkien kokomerkinnät ja niiden yhtenäistäminen ovat tärkeitä. Se on tavallaan tunniste, siinä pitäisi olla myöskin tunnistenumero ja pitäisi antaa tietoa myöskin allergeneista tai vaarallisista aineista. Saattaa olla, että tuotannossa käytetään vaarallisia kemikaaleja ja sitten pitäisi käyttää erityisesti myöskin kielestä riippumattomia symboleja niin, että kuluttajat pystyvät ymmärtämään kielestä riippumatta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Roitova, kaksi minuuttia. Kiitoksia herra puhemies, hyvä komissaari. Edustan täällä valiokuntaan ja voin sanoa, että kyllä me vaadimme tietynlaisia standardeja tuotantopuoleen ja kuluttajille tarjottavaan tiedottamiseen liittyen. Asetus olisi parempi kuin vanha direktiivi ja olisi eräänlainen parannus merkintäpuolella. Se auttaisi uusien kuitujen markkinoille saattamista, mutta ongelmiakin tähän liittyy. Ongelmana ovat näkemyserot parlamentin ja neuvoston välillä, eli että miten voitaisiin käyttää selkeitä symboleja tai varoitusmerkintöjä tai merkintöjä siihen liittyen, ovatko tuotteet eläinperäisiä vai ei. Ongelmana on myöskin alkuperän merkintä ja se, että millä tavalla tämä tieto välitettäisiin kansalaisille. Tämä olisi pakollinen merkintä silloin, kun kyse on kolmannessa maasta tuleva tuote ja vapaaehtoinen, jos kyse on EU-sisäisistä tuotteista. Monet kuluttajat panostavat laatuun ja tästäpä syystä toivoisin, että tätä, paraa tätä periaatetta sovellettaisiin myöskin muihin tuotteisiin ja muihin ö, maihin, koska muuten tässä on ongelmana juuri tuo, tuotannon karkaaminen Euroopan unionin alueelta. Tätä voidaan pitää eräänlaisena protektionismina, mutta sanoisin, että tämä on asia, jota pitää käsitellä. Kyllä me tarvitsemme alkuperätietoja, koska sen tiedon perusteella kansalaiset voivat tehdä vielä valistuneempia päätöksiä globaaleilla markkinoilla, koska sitä kautta eurooppalaisia tuotteita parannetaan ja kuluttajat voivat olla ylpeitä nähdessään, että mitä kaikkea Euroopassa voidaan tuottaa. Eli varsinainen lisäarvo on se, että tuotteet eivät aiheuta kansalaisille vaaraa. Me tiedämme, että tarkastuksesta huolimatta ongelmia tälläkin saralla ed- esiintyy edelleenkin. Minä toivon, että me löydämme toimivan kompromissin neuvoston kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan kollega Keli, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijää, varjoesittelijää tämä ähm, asia on käsitelty kuluttajan näkökulmasta. Minun mielestäni tämä on osoitus siitä, että parlamentti voi olla äh, joustava ja rakentaa äh, yhteistyötä. Tämä on äh, toinen tai kolmas asia, joka on käsitelty omassa valiokunnassani, jossa osoitetaan, että rakentavuutta tarvitaan jatkossakin. Tässä pyritään harmonisoimaan tekstiilinimityksiä ja merkintöjä. Se on myönteinen mm, asia siinä mielessä, että näin voimme auttaa sekä kuluttajaa että tuottajaa. Se on tärkeä kummallekin osapuolelle ja Joskus täytyy sanoa, että kuluttajapuoleen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Tässä on sekä poliittisia että ei-poliittisia näkökohtia, mutta kun mietitään, että harvoin me käsittelemme näitä asioita, niinpä kaikkien ehdotuksen pitä, ehdotusten pitäisi olla mahdollisimman kattavia. Kuluttajien pitää saada ymmärrettävää, vertailtavaa ja asiaan pitävää tietoa tekstiili tuotteista. Ja pitäisi olla myös sellaisista kuiduista selkeä luettelo, jotka ovat hauraita. Ja olen sitä mieltä, että on tuotantomenetelmien pitäisi olla avoimia ja myös alkuperämerkintä pitäisi tulla esiin ja sosiaaliset tuotemerkinnät tulevat yhä vain tärkeämmäksi tässä maailmassa, jossa käytetään lapsityövoimaa. Tässä eh, halutaan laajempaa merkintäjärjestelmää ja tämä on mahdollisuus meille, että saamme parempaa lainsäädäntöä, joka parantaa myös sisämarkkinoita. Kiitos. No, Kiitoksia. Seuraava kollega Bastos, kaksi minuuttia. Obrigada, Sr. presidente, senhor presidente. Senhor... Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Alkuun onnittelisin kollega Mandersia hänen tekemästään työstä ja kiitos myös niille kollegoille, jotka ovat avustaneet kollega Mandersia tätä tekstiä laadittaessa. Yksinkertaistamisehdotus, jonka mukaan kolme direktiiviä sulautetaisiin yhdeksi asiakirjaksi, on ajatuksena hyvä. Lisäksi tämä ehdotus vaikuttaa positiivisesti tekstiilialaan ja auttaa uusia kuituja pääsemässä markkinoille. Järjestelmän Avoimuus, eli että rekisteriä voidaan täydentää uusilla kuiduilla, auttaa tämän tavoitteen saavuttamista. Tekstiili teollisuus voi myöskin tätä kautta säästää kustannuksia ja täten nopeuttaa myöskin uusien kuitujen kehittämistä. Eikä tässä kaivattaisi kansallisella tasolla suuria ponnisteluja, ja sekin on melkoinen kustannustekijä. Kuluttajatkin tästä hyötyvät, sillä he voivat varmistua, että tuotteen sisältämät uudet kuidut ovat yhä nopeammalla aikataululla käytettävissä. Uusien kuitujen avulla innovointi kehittyy ja myöskin kuluttajille tarjottavan tiedon laatu paranee. Me puhumme globalisoituneesta maailmasta, uusista markkina-alueista, joilla liikkuu miljoonia tuotteita, jotka ovat miljoonien yritysten tuottamia Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että yritykset voivat, erityisesti PK-yritykset voivat hyvinkin nopeasti saattaa uusia tuotteita markkinoille. Ja tämän asetustekstin avulla yritysten kilpailukyky paranee. On kiistaton tosiasia, että PK-yritykset hyötyisivät tästä tekstistä ja tästäpä syystä he voisivat myöskin luoda uusia työpaikkoja Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia seurana kollega Rapti. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια έκφραση. Kiitoksia, puhemies. On olemassa sanonta, että me olemme kaikki vain langan varassa, mutta jos tämä lanka ei ole kestävä, niin silloin menetämme henkemme. Niinpä lanka ja kuitu on hyvin tärkeä asia. Se ei ole pelkästään tekninen kysymys. Me emme puhu tässä teknisestä asiakirjasta, vaan minun mielestäni tämä on erinomainen mietintö. Haluan kiittää herra Mandersia, koska tällä on myös poliittinen ulottuvuus tällä mietinnöllä ja se liittyy nimenomaan valmistukseen ja kauppaan. Tällä tavoin niiden, näiden osapuolten on helpompi toimia, samoin kuin kuluttajien ja sisämarkkinoiden. Poliittinen ulottuvuus liittyy myös etiikkaan. Meidän pitää muistaa, mistä tuotteemme tulevat tämä Made in-merkintä ei ole tekninen kysymys. Sanoisin, että se on ennen kaikkea poliittinen kysymys. Kun me tiedämme, että mistä maasta tuote tulee, niin meillä on tietoa siitä, millä tavoin se on valmistettu. Myös siitä, millaisia työntekijän oikeuksia maassa noudatetaan, miten ihmisiä kunnioitetaan siellä meidän ei pidä olla teknokraatteja, jotka sulkevat silmänsä. Meidän pitää olla ihmisiä, meidän pitää laatia avoimin silmin lainsäädäntöä, ottaa huomioon ihmiset. Tämä meidin merkintä saattaa olla tekninen menettely, mutta sillä on hyvin vahva poliittinen ulottuvuus. Ja komission jäsen, meidän täytyy vahvistaa tätä kantaa. Teidän panoksenne on hyvin tärkeä. Kiitos. Kiitos. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Kaspari. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisat kollegat, minä tiesin, että kollega Ryyle on hyvin sympaattinen, mutta nyt eh, kuuden vuoden kuluttua niin huomaan, että te puhutte ihan minun sanoillani. Ja nyt täytyy sanoa, että valitettavasti tässä nyt sekoitetaan kaksi asiaa keskenään. Kyseessä ovat Euroopan kansalaiset ja tällä me emme millään lailla tuota iloa sen paremmin meille kuin komissiolle tai neuvostolle. Meidän pitäisi välttämättä löytää ratkaisu kuluttajien kannalta ja meidän pitäisi ottaa huomioon myöskin se, että me emme yhdistä sellaisia aloja, mitä ei pitäisi. Milloinkaan aikaisemmin emme ole täällä parlamentissa toimineet niin kuin e, nyt, että neuvotellaan komission ehdotuksesta Mandersin mietinnön kohdalla ja sitten yritetään saada tähän toinen asia solmittua mukaan, eli tämä Made in säädös. Jos ajatellaan, että niin varmasti tulevien viikkojen ja kuukausien aikana tulemme keskustelemaan tästä meidin merkinnästä, joka on suunniteltu Italiassa ja sitten se on ähm, rakennettu tai valmistettu jossakin muualla se kangas ja, ja sitten ähm, Kiinassa ehkä tulee jotakin siihen ja Pakistanista myöskin ja sitten loppujen lopuksi se myydään Italiassa. Olen vakuuttunut siitä, että jos me nyt saamme tämän aikaan niin eh, tämä ei riitä siihen, mistä tänään keskustelemme vaan sitten se tulee toteutumaan Muscardinin toimeksiannon puitteissa ja mietinnön puitteissa. Ja minusta tuntuu, että me emme tässä kohdin edistä mitään, emme itseämme sen paremmin neuvosta eikä kuluttajia eikä komissiotakaan, jos me yhdistämme nämä asiat nyt keskenämme, vaan pikemminkin estämme sen edistymistä. Reiko. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Susta, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari. Kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijälle. Kiitokset komissaarille näistä hyvin tarkoista vastauksista. Ne liittyvät erittäin tär- tärkeisiin kysymyksiin. 18 vuotta sitten erässä tutkimuksessa sanottiin, että tekstiilit häviäisivät vuoteen 2000 mennessä Euroopasta. Nyt eletään vuotta 2009 ja tämä ennuste ei käynyt toteen. Ja tästäpä syystä voidaankin sanoa, että tutkimus ja kehitys niissä maissa, joissa tekstiilejä edelleenkin valmistetaan, ei ole keskittynyt vain ja ainoastaan tutkimuskeskuksiin. Tämä on mahdollistanut uusien innovoivien kuitujen kehittämisen ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt me kaipaamme sellaista asetustekstiä, joka antaa joustavuutta myöskin kansalaisille. On tietenkin myös alkuperä merkittävä, merkittävä ja meidän täytyy myöskin muistaa, että me tarvitsemme tulevaisuutta, jossa olisi eurooppalainen turvallisuuden ja terveyden varvontakeskus. Tämä on tärkeä asia, jota meidän tulisi tukea. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana vuorossa olisi rouva Gardini, mutta en näe häntä paikalla. Ai, kylläpäs hän onkin paikalla, joten olkapa hyvä. Grazie, presidente, cari Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minun mielestäni me olemme kaikki samoilla linjoilla tästä asetusehdotuksesta. Me olemme samaa mieltä siitä, mikä liittyy eh, byrokraattisen menettelyn yksinkertaistamiseen, innovaatioalan edistämiseen, selkeyteen ja tässä painottaisin myös sitä, että tässä kunnioitetaan kuluttajaa Nämä ovat ne perustekijät, jotka liittyvät tähän mietintöön. Palaisin vielä alkuperämerkintöihin. Minun mielestäni tämä on erityisen tärkeää nykykuluttajalle. Kuluttajat haluavat tietää, mistä tuotteet tulevat, kun he niitä ostavat. Se on kaikista arkaluontoisinta tietoa näistä asioista, joita kuluttajille kerrotaan. Muussa tapauksessa menemme eh, aivan mille tahansa markkinoille Euroopassa ja siellä tapaamme ihmisiä, jotka ostavat tuotteita ilman, eh, että tietävät, eh, kuka niitä on valmistanut ja missä, vaikka se kiinnostaa kaikkia kuluttajia. Tämä on tärkeää tietoa, koska tällä hetkellä Euroopan unioni on lisäarvo. Se on tae turvallisuudesta, kuluttajan suojasta. Niinpä Euroopan kuluttajat tietävät, että Euroopan unionin ulkopuolella ei tässä kannata mitään sormia nostaa. Pitää puhua selvästi, että tässä muut lainsäädännöt ottavat vähemmän huomioon sellaisia näkökohtia, joita me itse puolustamme, lastensuojelu, naisten suojelu, työntekijöiden suojelu ja tietyt standardit, joissa kielletään, kielletään tietyt aineet. Me näemme useinkin näitä tapauksia, esimerkiksi allergioita, joista kärsivät lapset ja naiset. Tässä riittää, että puhuu gynekologien tai lastenlääkärien kanssa. Me olemme nähneet, että on yhä enemmän sellaisia tapauksia, joissa Eh, haitalliset aineet ovat eh, ongelmana. Kyse ei ole protektionismista pois meistä. Eh, kyse on siitä, että halutaan tehdä töitä tasapuolisissa olosuhteissa, koska meidän kumppanimme käyttävät merkintöjä. Kanada, Yhdysvallat, Japani. Kiitoksia. Sitten vielä kollega Schwab, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari. Nyt olen äh, koko ajan kuunnellut tätä tekstilikeskustelua ja saanen todeta, että kansanpuolen ryhmälle on tietenkin tärkeää se, että kuluttajat saavat äh, sellaista informaatiota, josta he ovat kiinnostuneita, kun he ostavat äh, tekstiilejä ja että tämä heille mahdollistetaan, että he saavat sitä ja haluaisin myöskin todeta sen, että ei riitä, että on pelkkä tunnistenumero tai tällainen pitkä lippuke ja sitten tieto voitaisiin hakea internetin välityksellä, niin tämä varmasti olisi avuksi niille, jotka haluavat paljon tietoa, mm, mutta sitten taas niille, jotka eivät kaikkea informaatiota tarvitse, niin heidän ei tarvitsisi lukea sitä tästä vaatteesta. Ja mitä tulee esittelijän ja varjoesittelijöihin, haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä. Koko joukko kysymyksiä heräsi ja yksilöllisesti niitä kannattaa tutkia, mutta yhteisesti tarkasteltuna se varmasti johtaa siihen, että neuvostossa tämä saa vastustusta osakseen koska jos ajatellaan eurooppalaista tekstiiliteollisuutta, niin tämä olisi erittäin tärkeä asia, koska jos ajatellaan näitä hyvin uudistuksellisia kuituja, joilla se, ne kilpailevat maailmanlaajuisesti, niin jos tällaista ehdotusta ei tule, eli kyseessä on asetusehdotus, niin jos sitä emme saa, niin siitä on haittaa meille kaikille. Siksi mitä tulee näihin valiokunnassa hyväksyttyihin tarkistuksiin, niin pyydän, että niitä ei työnnetä maton alle, vaan meidän pitäisi pyrkiä saamaan nämä muutokset tähän komission alkuperäiseen ehdotukseen ja mihin Kaspari täällä viittasi alkuperämerkintöihin ja yhdenmukaistettuihin kokoihin, niin ehkä näitä asioita voitaisiin käsitellä joskus myöhemmin. Minä toivon, että saamme tämän asiakirjan kohdalla aikaan yksimielisyyden varsinkin toisessa käsittelyssä, mikäli ei nyt. Ja toivon, että meidän ei tarvitse käsitellä tätä liian pitkään. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Schwab. Seuraavaksi käsittelyyn ilman puhujaluetteloa kollega Skuria Näämä jo pyytää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente. <clears throat> Intervengo perché ci tengo a partecipare a questo dibattito Kiitoksia herra puhemies. Minäkin haluaisin osallistua tähän keskusteluun. Mielestämme tässä on kyse tärkeästä asiasta, eli yritysten toiminnan rationalisoimisesta ja pikemminkin vielä kuluttajan suojan vahvistamisesta. Kuluttaja haluaa tietää, mitä hän ostaa, ja laatutietoisen kuluttajan varsinkin pitää tietää, mitä hän ostaa mutta meidän täytyy tietää, missä määrin nämä tuotteet ovat sosiaalisesti järkevällä tavalla tuotettuja. Kyllä tämäkin pitäisi keskustelussa ottaa huomioon. Me haluamme siis tietää, onko tuote todellakin valmistettu sellaisessa maassa, jossa työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan vai onko tuotetta valmistettu lapsityövoimaa käyttäen tai kilpailumääräyksiä rikkomalla. Minä uskon, että tätä lähestymistapaa voitaisiin soveltaa myöskin muihin tuotesektoreihin. Ja lopuksi toteaisin, että tästä esittelijän tekemästä työstä on kansalaisille paljon hyötyä. Kiitokset hänelle vielä kerran. Ja kiitokset myöskin komissaarin omasta panoksesta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollegamme Guinness, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komissaarille tämä tekstiilikeskustelu on samanlaista kuin keskustelimme elintarvikkeista ja sen merkinnöistä e, e, alkuperästä. Esimerkiksi Irlannissa pizza e, tai sen ainekset tulevat 16 eri maasta. On tärkeää, että saadaan merkinnät oikein. Täällä mainittiin kuluttajan huolet siitä, miten tuotteet tuotetaan, työntekijöiden hyvinvointi. Minä katsoin CNN toisaalta eh, Kiinan olosuhteista. Eh, siellä eh, on hyvin ehm, saastunut joki, koska siellä pärjätään tuotteita ja siten viedään näitä tuotteita Euroopan markkinoille. Kuluttajien pitää pystyä tekemään valinta ja vaikuttaa siltä, että kuluttajat perustavat päätöksensä usein hintaan. Meidän pitää puhua enemmän kestävästä tuotannosta, kestävästä kulutuksesta kautta linjan elintarvikkeissa ja tekstiileissä. Thank you. Kiitoksia. Kollega Silvestri seuraavana. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ah, presidente, nel ringraziare il relatore Manders, la eh, Puhemies, monet kiitokset esittelijä Mandersille ja varjoesittelijöille. Minä haluaisin ottaa hiukan etäisyyttä siitä, mitä Rouva Ryyle sanoi suurella kunnioituksella. Hän sanoi, että on väärin tähän säädöksen ottaa mukaan made in määräykset. No mihin ne sitten pitäisi saada, jos ajatellaan näitä monia vuosia, joiden aikana kuluttajat ja pienet yritykset Euroopassa ovat odottaneet tätä merkintää. Meidän täytyy tällä asetuksella avata mahdollisuudet innovaatiot uusien kuitujen kohdalla, mutta emme saa piilottaa tietoa. Euroopassa piilotetaan liian paljon, ei kerrota missä tuotteet valmistetaan. Meidän pitäisi markkinoida uusia kuituja, mutta kuluttajien ei pitäisi saada tietoa siitä, että mistä ne ovat peräisin. Mitä merkitystä tällä kahdella no, eri nopeudella on? Mitä tietä täällä Euroopassa kuljetaan, jos ajatellaan, että pelätään selvyyttä ja selkeyttä? Sitähän me emme halua. Me haluamme säädökset ja me haluamme made in säädöksen siihen ihan yksinkertaisesta syystä. Jos siinä lukee, että made in Europe tekstilituotteessa, niin silloin se merkitsee sitä, että tämä tuote, jossa on tämä tuoteseloste, niin sitä ei ole valmistettu epäilyttävistä mm, materiaaleista, eivätkä myöskään hyväksikäytetyt lapset ole niitä valmistaneet mm, tai lapset, joita pidetään orjina, eikä niitä ole valmistettu ilman riittäviä hygieniavaatimuksia. Made in, in Europe on takuu kuluttajalle siitä, miten se tuote on valmistettu. Meidän pitää olla ylpeitä siitä. Meidän pitäisi olla ylpeä siitä, että se on täällä valmistettu ja siksi me tuemme komission ehdotusta ja myöskin toimivaltaisen valiokunnan ehdotusta. Me kiitämme jo nyt komission jäsentä, jäsentä Jaania siitä, että hän varmisti meille ja vahvisti tämän toteutumisen. Kiitoksia ja kollega Keli vielä kerran. Kiitoksia herra puhemies. On hyvä, että me keskustelemme aiheesta, joka vaikuttaa meihin kaikkiin, koska jo, oikeastaan jokainen on kuluttaja ja tekstiilituotteiden ostaja. Merkintä on tärkeä asia. Useampaan otteeseen monen vuoden ajan olen ostanut tuotteita joiden pakkauksessa oli alkuperämerkintä, mutta merkinnän alla oli toinen merkintä, joka kertoi, että tuote olikin valmistettu jossain aivan muualla. Ja täällä kollega Komakin viittasi tuotteisiin, jotka tulevat kolmansiin maihin. Tässä suhteessa tässä asia on tärkeä. Me olemme olleet liian tiukkoja Euroopan unionin sisällä, mutta aika helläkätisiä kolmansien maiden suhteen. Erityisesti tämä tuleva Mercosur-ehdotus liittyy tähän. Se on hyvä ehdotus ja toivoisin, että tämä koko merkintäehdotus, joka olisi sama kaikkialla Euroopassa, on hyvä. Se helpottaa yksinkertaistamista ja se ei myöskään johda tällaisen supervaltio tilanteeseen, joka näemmä joitakin kollegoita mietityttää. Kiitoksia. En. Kiitoksia kollega Keli ja viimeisinä kollega Figureido, olkaapa hyvä. Kiitoksia puhemies. Nyt on erittäin tärkeää, että me keskustelemme tästä tekstiilituotteiden tuotteiden merkintäkysymyksistä – se on tärkeää, kun halutaan suojella kuluttajien oikeuksia, samoin kuin työntekijöiden oikeuksia ja tekstiiliteollisuutta ylipäänsä. Ja varsinkin jos haluamme torjua sosiaalista dumppausta maissamme. Tässä tärkeää on myös ympäristön suojelu. Merkintöjen pitäisi mahdollistaa se, että kuluttajat voivat tehdä valistuneita valintoja ja tällä tavoin taata paremman tulevaisuuden kaikille Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. No, on aivan selvä konsensus, joka koskee alkuperämerkintöjä ja tuotteen sisältöä. Niinpä me tarvitsemme ehdotuksen, jonka avulla voimme saada paremman tulevaisuuden. Komment. Kiitos komissaari Tajani, olette kuulleet kommentteja ja kysymyksiä, joten voitteko kommentoida? Oh l'opinione di chi dice che questa proposta Myöskin minä olen samaa mieltä siitä, eh, kun sanotaan, että tämä asetusluonnos joka tapauksessa on hyvin tekninen, mutta että siellä on myöskin poliittista painoarvoa. Poliittista painoarvoa siinä mielessä, että Euroopan kansalaiset ovat kiinnostuneita siitä, koska kyseessä on säädösten yksinkertaistaminen – se merkitsee sitä, että kansalaisten työtä helpotetaan, mutta myöskin yritysten työtä on tarkoitus helpottaa siis tällaiset alalla. Kyseessä on se, että haluamme kansalaisille olla, antaa palveluksen ja sen avulla, mitä äh, täällä nyt oli tämän salin kanta, niin ja tämän merkinnän avulla me äh, annamme kuluttajille mahdollisuuden tehdä päätöksen siitä, minkä tyyppisiä tuotteita hän ostaa. Me takaamme sille hänen terveellisyytensä ja takaamme hänelle myöskin ne oikeudet, mitä aina pitää noudattaa. Ja olen myöskin Rouva Gebhardin kanssa samaa mieltä, mutta myöskin sen kanssa, mitä Rouva Figuaredo sanoi puheenvuorossaan. Meidän tehtävämme piilee myöskin siinä, että meidän pitää puolustaa eurooppalaista tekstiiliteollisuutta. Me tiedämme, että monia työpaikkoja siltä alalta on menetetty, monet myöskin vilpillisen kilpailun takia. Meidän täytyy maailmanmarkkinoilla puolustaa yritystemme kilpailukykyä. Meidän täytyy estää se, että lähdetään polkumyyntiin Euroopan alueella. Ja meidän täytyy tekstiilisektorille tehdä selväksi se, että meidän täytyy varmistaa tuhansia työpaikkoja ja meidän täytyy myöskin kansalaisten oikeuksia puolustaa. Eli se merkitsee sitä, että tässä on koko joukko intressejä, joita pitää puolustaa. Ja tämän luonnoksen pohjalta uskoakseni meidän eurooppalaisen, Euroopan unionimme arvoja aina puolustetaan ja olen sitä mieltä, että herra Kelly oli myöskin oikeassa – ja kollegaa. Äh, no, ähm, hän ei ole enää läsnä, mutta ähm, mm, minusta sanoitte väärin, että kyseessä olisi supervaltio. Mm, eli kyseessä on mm, vastavuoroisen tunnustamisen puolustaminen, äh, toissijaisuusperiaatteen äh, ja ihmisoikeuksien tunnustaminen. Meidän pitää puolustaa markkinoita ja meidän pitää sosiaalisia oikeuksia markkinoilla puolustaa, koska jokainen askel, joka täällä otetaan, niin meidän on tarkoitus puolustaa kaikkia niitä miljardeja ihmisiä, jotka ajavat, asuvat unionissamme. Kiitoksia arvoisa komissaaria. Viimeisenä puheenvuorossa esittelijä Manders. Kiitoksia herra puhemies. Olen iloinen siitä, että teknisluonteisestakin tekstistä voidaan keskustella näin laajalla rintamalla näin myöhäisenä maanantai ajankohtana. Ja on hienoa, että monet ovat valmiita tukemaan tätä tekstiä. Jotkut kritisoivat sitä, että soveltamisalaa ei tulisi käyttää väärin laajentamalla sitä. Ymmärrän, mitä ajetaan takaa, mutta niin kuin kollega Gebhardt totesi, joskus vaan joutuu käyttämään tilannetta hyväkseen, jotta saa jotain aikaiseksi. Ja mielestäni tällä tavalla se onnistuu mitä parhaimmalla tavalla. Mielestäni on tärkeää, että huomenna saamme laajalla rintamalla tukea tämän tekstin taakse. Erityisesti näin voimme vahvistaa asemaamme neuvottelussa neuvoston kanssa ja kiitokset komissaarille selkeistä kannanotoista. Yhdessä komission kanssa voimme huomenna luoda tilanteen, jonka kautta voimme päästä hyviin neuvotteluihin neuvoston kautta ja sitä kautta saada hyvä tulos aikaiseksi. Tarkoituksena on parantaa tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä. Me tarvitsemme sisämarkkinoita, jotka toimivat, ottavat jotka voivat siis ottaa huomioon 500 miljoonaa kuluttajaa. Kuluttajat haluavat tietoa, sitä pitää heille pitää heille tarjota. Ja minä toivon, että kyse ei ole jatkossa vain ainoastaan tekstiilialasta, vaan kaikista aloista. Kyse ei ole siitä, että annamme vain lisää tietoa, vaan että annamme eurooppalaista tietoa. Ja jos siihen pääsemme, niin silloin se olisi hyvä asia. Ja lopuksi Muistuttaisin teitä vielä siitä, että tietoisesti tein päätöksen siitä, että Tarkoituksenani ei ollut saada heti ensimmäisen käsittelyn yhteydessä päätöstä aikaiseksi. Meidän täytyy varmistaa, että ensin parlamentti voi keskustella asiasta komission äh, siis valiokunnan päätöksestä. Sitten päätö, päätös tehdään täysistunnossa ja sen jälkeen lähdetään neuvottelemaan yhdessä neuvoston ja komission kanssa. Minun mielestäni demokratia tarkoittaa sitä, että jos jo ennen täysistuntokäsittelyä tehdään päätöksiä, niin silloin menemme kyllä väärään suuntaan. Joten meidän täytyy varmistaa, että toimimme toisella tavalla. Toivon, että huomenna saadaan hyvä tulos aikaiseksi ja riittävän monet ovat valmiita tukemaan tätä ratkaisumallia, jotta saadaan sitten hyvät neuvotteluasetelmat aikaiseksi keskusteluissa neuvoston kanssa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, kollega Manders. Päätän keskustelun tähän ja äänestys mietinnöstä toimitetaan huomenna.